Gracias, señores presidentes. Suuret kiitokset, hyvät puheenjohtajat, arvon jäsenet. Minulle on suuri kunnia olla täällä teidän kaikkien, kaikkien edessä ehdokkaana komission jäseneksi tässä Euroopan parlamentin valitseman komission puheenjohtajan valitsemana. Olen 13 vuotta ollut näiden penkkirivien välissä itsekin. Minulla on tästä kokemusta. Nämä vuodet olivat parhaita ammatillisen ja poliittisessa elämässäni. Tunnen hyvän tämän talon ja tiedän, että tiedätte, että olen aina puolustanut sen arvoja maailman arvot, demokratia, vapaus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja nyt haluaisin puhua myös tasa-arvosta. Hyvät kollegat, viime vaalikampanjan aikana esitin epäasiallisen kommentin, joka saattoi kyseenalaistaa minun sitoumukseni tasa-arvo, tasa-arvoon. Tämä oli todella epäonnistunut kommentti. Pyysin tuolloin anteeksi, anteeksi sitä ja pyydän sitä jälleen anteeksi teidän edessänne. Olen tästä pahoillani. Uskon tiukasti, että tasa-arvo miesten ja naisten välillä on hyvin tärkeää, jotta saadaan aikaan oikeudenmukaista, osallistuvaa ja hyvinvoivaa Eurooppaa. Hyvät jäsenet, haluan myös selventää joitakin asioita, jotka ovat kiertäneet näinä päivinä eri foorumeilla. Missään vaihe en ole tehnyt mitään muutoksia eh, ilmoitukseen taloudellista edustani ja kaikki toimintani sekä ammatilliset että poliittiset ovat siinä täysin listattuna selkeästi. Näistä il- taloudellisista ilmoituksista todella eilen päivitin sitä, kun olosuhteet olivat muuttuneet ja tarkoituksena oli kertoa Pertoglis ja Dukar yhtiöiden osakkeiden myynnistä, niin kuin ilmoitin sitä etukäteen minulla tai minun lähiperheelläni ei ole mitään linkkejä näihin yritykseen. Olen siis mennyt pidemmälle kuin säännöt määräävät. Edelleen tein muutoksen, että tekisin selväksi luopumisen FAI-säätiön johdosta sen jälkeen, kun minut on nimitetty komission jäsenehdokkaaksi. Laitoin ilmoituksen myös mukaan jäsenyyteni vaali, kansallisessa vaalikomiteassa ja sen puheenjohtajana toimimisesta äh, vuosina 2008 2011. Nämä ovat nyt sekä CVssäni että ilmoituksessani. Hyvät herrat ja hyvät naiset ja herrat, haluaisin todeta, että tämä on keskeinen elin Euroopan unionin demokratialle. Haluan käydä teidän kanssanne tiivistä dia- poliittista dialogia. Olen aina käytettävissänne, kun tarvitsette selityksiä. Haluaisin kuunnella teitä ja myös oppia teiltä. Uskon täysin, että vuoropuhelun kautta olemme päässeet kansallisista egoismista eroon ja solidaarisuuden hengessä rakentaneet Eurooppaa. Tästä lähestymistavasta otan vastaan valtavalla vastuun, joka minulle tulee komission jäsenenä, joka vastaa ilmastonmuutoksesta ja energiasta. Nämä varmastikin tulevat leimaamaan tulevia sukupolvia ja ne yhdessä vahvistavat meitä. Olen vakuuttunut siitä, että EU on johdettava globaalisti ilmastotoimintaa samalla kun varmistetaan Euroopan kilpailukyky ja työpaikkojen luominen. Vain näin voidaan eh, taistella ilmastonmuutosta vastaan ja saada aikaan kunnon tuloksia. Kokemukseni ympäristöministerinä ja eh, toimintani poliittisesti on ollut aina hyvin selvää. Olen aina tukenut kaikkia komission eh, kantoja ilmastonmuutosasioissa ja olen vakuuttunut siitä, että EU on johdettava tätä taistelua. Olen rintarinnan tehnyt työtä Connie Hedegaardin kanssa annan hänelle tästä tunnustusta. Olen oppinut, että meidän on oltava rohkeita ja kunnianhimoisia. Hyvät edustajat, ilmaston ja energian yhdistäminen on merkittävä viesti siitä, kuinka tärkeitä nämä asiat ovat Junckerille. Minulle kunnianhimoinen ilmastonmuutospolitiikka ja kestävän energian politiikka ovat mitalin kaksi puolta. Samat, nämä kaksi asiaa yhdistettynä yhden komissaarion salkkuun vai, tulee vahvistamaan toimiamme ja takaamaan johdonmukaisuuden niin, että saadaan aikaan riittävää synergiaa ja kunnon toiminta. Hyvät edustajat, komission ehdotus ja energiapuitteiksi 2030 on selkeä esimerkki siitä, että yhdennetty lähestymistapa on myönteinen. Meillä on paljon haasteita. Meidän on päästävä kohti vähähiilisempää taloutta, on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi, on varmistettava sellainen järjestel- energiajärjestelmä, jossa kaikki kuluttajat saavat energiaa käyttäänsä, on vähennettävä riippua, riippuvuutta energian tuonnista ja luotava uusia mahdollisuuksia talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Tähän ei päästä, mikäli meillä ei ole johdonmukaisia tehokkaita puitteita. Hyvät jäsenet, olen saanut hyvin selkeän mandaatin komission puheenjohtajalta. Sen mukaan eh, aivan en, ensi päivästä alkaen tulen toimimaan seuraavalla tavalla. On ensinnäkin keskeistä, että johdetaan taistelua vast, niin, eh, maailmanlaista ilmastolämpimistä lämpimistä vastaan. Pariisin huippukokossa 2015 tarvitaan kunnianhimoisia tavoitteita. Siksi haluaisin korostaa, kuinka merkittävää on se, että Euroopan neuvosto lokakuussa olisi kunnianhimoinen, mitä tulee päästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuteen ja uudistuviin lähteisiin. Meidän on oltava tehtävämme tasalla. Meistä Euroopan unionissa, unionina on tultava uudistuvien energialähteiden maailman ykkönen. Se on aivan välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Näin voidaan myös luoda kestäviä työpaikkoja ja luoda talouden kasvua. Haluaisin, että uudistuva energia yhdistettäisiin Eurooppaan maailmalla. Meidän onkin oltava varmoja, että meillä on moderni verkosto, jossa, joka voi hyödyntää tämän energiamuodon mahdollisimman hyvin. Energiasta on tultava kaikkein tehokkain energian käyttäjä. Eh, puheenjohtaja Juncker edellyttää 30 prosentin energiatehokkuus eh, vaatimusta vuodeksi 2030. Tämä on aivan vähimmäismäärä. Tulen tekemään teidän kanssanne yhteistyötä, jotta saadaan aikaan politiikkaa, jotta pääsen tähän tavoitteeseen mahdollisimman laajalla konsensuksella. Edelleen on otettava huomioon, että tarvitaan vahva energiaunioni ja tulevaisuuden ilmastopolitiikkaa. Tämä on hyvinvointimme kannalta keskeistä. Hyvät edustajat, olemme myrsky, elämme myrskyisiä aikoja vaku, epävakaus lisääntyy jarojen takana. Siksi minun prioriteettini tulee olemaan se, että varmistetaan kaasun saatavuus tänä syksynä. 26. syyskuuta komission jäsen Oettinger esitteli ehdotuksen, jolla päästäisiin sopimuksen Ukrainan ja Venäjän, Venäjän välillä, jotta ongelmat voitaisiin välttää syksyllä. uskon, että diplomatia on hyvä väline ja toivon ja, ja luotan siihen, että järki vielä voittaa ja vältetään tilanne, jossa kaikki häviävät. Uskon, että tällaiseen sopimukseen päästään ja teen sen eteen lujasti töitä. Euroopan haavoittuvuus energia toimitusvarmuuden osalta on käsin kosketeltava. Energiavarmuuden onkin oltava poliittinen prioriteettimme. Tässä mielessä komission jäsenenä, joka vastaa ilmastosta ja energiasta, varapuheenjohtajan koordinoinnin alla tulen, tulen pyrkimään energian, e, Euroopan energiaunioniin, jolla on seuraavat pilarit. Ensinnäkin Euroopan ensinnäkin energian kulutuksen kohtuullistaminen. Meidän on parannettava energiatehokkuutta vuoden 2020 jälkeen erityisesti rakennuksissa, liikenteessä ja muissa teollisuudessa. Toiseksi on saatava aikaan todelliset energian yhteismarkkinat. On aivan välttämätöntä saatava yhteen liitettävä, liitetty verkosto, joka on täysin yhdennetty kaikkien jäsenvaltioiden välillä niin, että tehdään loppu näistä fyysisistä ja sääntelyllisistä energiasaarekkeista. Kolmenneksen on monipuolistettava energialähteitä ja kuljetusreittejä. On vähennettävä riippuvuutta energian tuonnista ja nopeasti saatava aikaan myös tämä eteläinen energiakäytävä. Se on keskeinen energiavarmuuden kautta, kannalta. Meidän on myöskin kehitettävä innovaatioita ja uusia teknologioita energia-alalla. On korostettava kustannusten vähentämistä ja uuden teknologian käyttämistä, joka on vähähiilistä ja energi- energiamielessä tehokasta. Meidän on myös lisättävä energian tuotantoa EU:ssa ja meidän on parannettava koordinaatiota kansallisten energiapolitiikkojen välillä ja päästävä siihen, että puhumme kolmansien maiden kanssa yhdellä äänellä. Edelleen Eurooppa tarvitsee uuden energia, energian hallintajärjestelmän, jotta voimme varmistaa todellisen alueellisen energiayhteistyön kulttuurin syntymisen. Aion saada aikaiseksi vuonna 2030 energiapuitteet täysimääräisesti käyttäen olemassa olevia välineitä ja uusia tavoitteita. Tulen tekemään työtä et, päästökauppajärjestelmän ETSn vahvistamiseksi. Prioriteettina on markkinavakausvaraston hyväksyminen niin, että saadaan vakautta, jota hiilimarkkinoilla tarvitaan. Haluan myös vahvistaa ETS niin, että uudet 2020 vuoden jälkeiset tavoitteet voidaan tehokkaasti ja kannattavalla tavalla toteuttaa. Edelleen teidän kanssanne poliittista vuoropuhelua käyden haluan esittää lainsäädännöllisen ehdotuksen, joka koskee ETSn ulkopuolelle jääviä päästötavoitteita liikennealalta. Siellä tarvitaan sopeutusta ja asteittaista muutosta järjestelmissä niin, että päästään tasapainoon. Edelleen olisi siirryttävä vähähiiliseen talouteen, joka tämä edellyttää innovaatiota ja tutkistua, tutkimusta. Nämä prioriteetit, jotka olen teille nyt esitellyt, tulevat merkittävällä tavalla vähentämään myös työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, kannustamaan investointeja ja tekemään meistä kilpailukykyisempiä. Tämä kaikki näkyy kostavana kasvuna. Tulen, tähän liittyy myös Junckerin työllisyyspolitiikka 300 miljardia. Me tulemme saamaan selkeitä tuloksia sen kautta. Tarvitsemme koordinaatiota komission, parlamentin ja neuvoston välillä niin, että tämä paketti saadaan toteutettua. On, on niin, että maailmalla ei ole yhtään ihmistä, johon ilmastonmuutos ei tule vaikuttamaan, eikä Euroopassa ole yhtään nurkkaa, eikä, eikä yhtään kotitaloutta tai yritystä, joka ei tule kärsimään sen seurauksesta. Me emme voi jäädä kädet ristissä katsomaan, mitä tapahtuu. Paljon on pelissä. Pyydän teiltä tukea, jotta voin johtaa tässä vastausten hakemisessa tähän suureen haasteeseen.